pakolakriisistä opetukset pitkällä aikavälillä. Herra Görens, neljä minuuttia, alkava hyvä. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni ja Yhdysvaltojen ensimmäiset Ebola-tapaukset nopeasti tulivat suuren yleisen tietoisuuteen, mutta mitä tällaista ei tapahtunut vuonna 2014, kun Tuhannet Ebolan sairastuneet olivat jo kuolleet Sierra Leoneessa, Liberiassa ja Kineassa. Tässä on selkeästi huomattu, että kansainvälisen hallinnon tasolla ei ole toimittu oikein. WHOkin on oman vastuunsa tässä tunnustanut, kun se ei aikaisemmin hälyttänyt asiasta tässä on myös tullut selviä järjestelmän ongelmia esille näissä kolmessa maassa, jotka ovat kärsineet eniten tästä sairaudesta. 80 prosenttia elää köyd- äärimmäisessä köyhyydessä ja terveydenhoitopalvelut eivät ole kestävällä pohjalla. Euroopan unionissakin järjestelmät ovat parannettavissa olevia eritoten kun puhutaan koordinoinnista komission ja jäsenvaltioiden välillä. Stilianidisen toimet Euroopan unionin Ebola-koordinaattorin koordinaattorin roolissa ovat mahdollistaneet sen, että asiat vihdoinkin muuttuivat ja Euroopan unio on pystynyt tuomaan ratkaisuja näille uureille, jotka löytyvät näistä kolmesta maasta Afrikassa. Tämänhetkisestä kriisistä on voitu jo oppia paljon. Ensinnäkin humanitaarisen avun eritoten punaisen ristin ja Lääkärit ilman rajoja järjestön edustajien äärimmäisen hieno toiminta on mahdollistanut tilanteen parantamisen. Noin 500 terveydenhuollon henkilökuntaa on myös kuollut Ebolaan. Kansainvälinen yhteisö vihdoinkin heräsi ja eritoten lääketeollisuudesta vaaditaan nyt ja on, pyydettiin ja saatiinkin vastauksia rokotusten kehittämisen muodossa kohtalaisen nopeasti. Kehitysmaiden terveydenhuoltopalveluja täytyy kehittää. Ja neljänneksi on tärkeää tarttua järjestelmällisesti siihen kysymykseen, jossa pohditaan sitä, kuka on vastuussa harvinaisten tautien tutkinnasta ja rokotteiden kehittämisestä poliittinen ö, puoli tässä. Siinä poliittisella kentällä ei voida jättää tätä ongelmaa enää huomiota. Euroopan unionin täytyy ryhtyä aloitteisiin ja tässä vaaditaan parempaa koor- yhteistyötä koordinaattori Stilianidisen kanssa. Euroopan parlamentti kävi lähteen Länsi-Afrikkaan työmatkalle marraskuun alussa tarkastelemaan tätä kysymyksiä. Tässä ei ole kysymys pelkästään terveydenhuoltojärjestelmistä, vaan myös taloudesta, koska epidemian alusta lähtien näiden maiden taloudet ovat romahtaneet nopealla tahdilla. Vuosien ajan Euroopan parlamentti on vaatunut sitä, että ainakin 20 prosenttia virallista kehitysavusta annetaan ennen kaikkea terveydenhuoltojärjestelmien parantamiselle. Tässä ei todellakaan nyt vielä pidä luovuttaa. Meidän täytyy toimia, koska on monia tauteja, jotka saattavat puhjeta. Meillä on moraalinen velvollisuus antaa kaikille mahdollisuus saada lääkehoitoa harvinaisiin tauteihin. Afrikkaa ei pidä jättää yksin tässä ennen kaikkea kun ajatellaan terveydenhuollon tutkimusta ja lääkekehitystä. Kiitos. Kiitokset edustaja Görens. Sitten komission edustaja Stelionidis, olkaa hyvä. Kiitoksia arvon kollegat, arvon jäsenet. Komissio on iloinen Körenssin mietinnöstä. Haluan äh, kiittää Körenssiä hänen tekemästään hyvästä työstä ja tietenkin hänen antaumuksellisesta toiminnastaan Ebolan torjumiseksi. Me, meillä on ollut erinomaista yhteistyötä, josta olen aidosti kiitollinen hänelle. Euroopan unionilla on aivan erityinen vastuu, kun puhutaan universaalisesta terveydenhoidosta. Meidän on tuettava maita, jotta ne saavat myös terveyteen liittyvää kestävää kehitystä. Meidän täytyy saada sellaisia terveydenhoitojärjestelmiä, jotka ovat lujempia, voivat vastata tautien puhkeamisiin ja uusiin epidemioihin mietintö on edelleenkin ajankohtainen, koska tämä epidemia ei ole ohi. Jälleen kerran olemme kuulleet uusista tapauksista Kineassa muun muassa. Ää, viime viikkoina meidän täytyy pysyä valppaina ja toimia, kunnes saamme ää, nolla tautitilanteen, kunnes maat ovat toipuneet. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat luvanneet yli kaksi miljoonaa euroa. Ja tästä 900 miljoonaa tulee Euroopan komissiosta yksin. Se on vastaus tutkimustarpeisiin. Me opimme myös jatkuvasti tärkeitä oppeja Ebola-kriisistä Esimerkiksi Luxemburgissa järjestettiin konferenssi Ebola-opeista ja siellä esitettiin tärkeitä suosituksia. Ne sopivatkin oikein hyvin joulukuun terveysministerien päätelmiin. Ebola-koordinaattorina raportoin myös niistä yleisläksyistä opeista, joita olemme oppineet, raportoin neuvostolle. Me Olemme olleet myös G7 terveysministereiden keskusteluissa mukana. Aiemmin tällä viikolla komissaari Droitis osallistui niihin aiemmin. Me olemme tyytyväisiä siihen, että G7 julkilausumassa ilmaistaan sitoumus sen puolesta, että voidaan vahvistaa terveydenhoitojärjestelmiä, jotta voidaan tarjota perusterveydenhuoltoa samoin kuin vettä ja hygieniaa. Tavoitteena on pikkuhiljaa saada aikaan kattava terveydenhoito, kaikki kattava terveydenhoito. Aivan kuten Geresin mietinnöstä aivan selkeästi korostetaan, niin terveydenhoito ja puhdas vesi kaikille ovat oleellinen asia. Ja me voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että terveydenhoitojärjestelmien rakentaminen on erittäin tärkeää, Terveydenhoitojärjestelmien, jotka voivat valvoa terveyskriisejä. No, mitä nyt on opittu EU-ssa tästä kriisistä? Voisimme laittaa monia asioita vastauksemme eu tasolla. Nopeasti löydettiin rahoitusta Ebolaan, esimerkiksi tutkimukseen, ja meidän roolimme oli merkittävä Länsi-Afrikan avunannossa. Ja Euroopan tautien leviämisen estämiskeskuksella oli erittäin tärkeä rooli ja myöskin EUn mobiiliyksiköillä oli keskeinen rooli ja niitähän käytetään kansainvälisesti. Mutta olemme oppineet myös siitä, mikä meni pieleen. Ensinnäkin kansainvälinen yhteisö on edelleen huonosti valmistautunut maailmanlaajuiseen terveydenhuolto hätätilaan. Eli terveydenhuollon hallintoa on vahvistettava. Meidän täytyy tukea WHOta. Sitä tulee uudistaa. Ja meidän on pantava täytäntöön kansainvälisiä terveyssäädöksiä. Meillä on tässä avainrooli. Ja meillä oli ongelmia myöskin saada nopeasti käyttöön lääketieteellisiä tiimejä. Ja nyt jäsenvaltioiden kanssa olemme luomassa eurooppalaista lääkäriverkostoa ja myöskin meillä on terveydenhuoltojärjestelmiä kumppanimaissa, jotka ovat meille tärkeitä. Ja EU on sitoutunut niiden vahvistamiseen, mutta Ebolasta on opittu se, että me ehkä ole olleet riittävän kattavia toiminnassamme. Eli meidän täytyy enemmän vahvistaa kansallista kapasiteettia. Me haluamme terveydenhuoltoa kaikille ja haluamme hillitä näitä epidemioita. Ja heikoimmat terveydenhuoltojärjestelmät ovat alirahoitettuja ja kotimaisilla resursseilla tätä kuilua ei saada kurotuksi umpeen. Meillä pitää olla minimitaso valtion rahoitusta ja joissain maissa käytetään alle 30 dollaria per henki per vuosi terveydenhuoltoon. komission ja jäsenvaltioiden täytyy ohjelmoida strategisesti terveydenhuoltoapua niin, että kukaan ei jää ulkopuolelle. Meidän täytyy keskittyä maihin, jotka rahoituksen osalta ovat jälkijunassa. Ja meidän täytyy miettiä, miten yhdessä voisimme toimia tehokkaammin. Ja mene. Ja lopuksi komission ja jäsenvaltioiden tulee tukea tutkimuksia, jotta voidaan miettiä painopistealueita ja voimme näin välttää vastaavia tapauksia tulevaisuudessa. Kapasiteetin rakentamisella on merkittävä rooli terveydenhuoltojärjestelmän lujittamisessa – ja siksi tuemme tartuntatautien osalta yhteistyötä. Ja koordinoinnissa meidän täytyy myöskin rahoitusta hallinnoida. Kiitos. Kiitos paljon komissaari Stiljanides. Nyt sitten ympäristöasioiden valiokunnan nimissä puheenvuoron käyttää Haristia Baus. Yksi minuutti. Presidente. Kiitoksia puhemies. Pakolaiskriisissäkin Kuten Ebola-kriisissä, EU on toiminut huonosti ja liian myöhään. Harvat valtiot toimivat hyvin, mutta toiset toimivat surkealla tavalla. Ja kaiken kaikkiaan EU ei nyt voi olla ylpeä tästä tilanteesta. Se, mitä nyt on opittu, ennen kuin kunnolla analysoimme Euroopan toimintaa ensimmäisenä kuukausina, sen jälkeen kuin lääkärit rajoja varoittivat asiasta. Ja ensimmäisenä kuukausina toiminta selittää, miksi epidemia levisi niin laajalle ja hallitsemattomalla tavalla. Ebolan myötä nähtiin, kuinka tehoton terveydenhuoltojärjestelmä on ja hidas, ja kuinka hitaasti toimitaan humanitaarisissa kriiseissä. Meillä pitää olla globaali järjestelmä, jotta voimme tukea rokotteiden kehittämistä, ja meillä pitää olla kunnollinen strategia, joka liittyy kansainväliseen avunantoon ja toimintaan. Kiitos. E, mulțumesc și eu. E, vreau să... Haluaisin pyytää, että ette esitä kysymyksiä sinisellä kortilla, sillä olemme pahasti myöhässä aikataulusta. Siksi anna seuraavan puheenvuoron Pongalle puolitoista minuuttia. Monsieur Président, chers Puhemies, kollegat. Haluaisin kiittää kollegaamme Görensiä hyvästä yhteistyöstä, kun laadittiin tätä mietintöä. Se on merkittävä mietintö, jossa katsotaan, mitä on opittu terveydenhuoltokriiseistä Länsi-Afrikassa maaliskuussa 2014 ja johon kuoli yli 11 000 ihmistä. Ebola-kriisi on dramaattisella tavalla osoittanut, millaisia heikkouksia on kehitysmaissa terveydenhuollossa, ja siksi on tärkeää, että EU ja kehitystoimijat vahvistavat läsnäoloaan huomattavalla tavalla, mitä tulee näille kehitysmaille annettavaan apuun, jotta näissä maissa olisi tehokas terveydenhuoltojärjestelmä. Ja tämän pitäisi näkyä sitten infrastruktuureissa, lääkinnällisissä laitteissa, mutta myöskin henkilöstön koulutuksessa terveydenhuoltoalan ammattilaisten on pystyttävä toimimaan näissä kriiseissä. Ja toinen tärkeä asia tässä mietinnössä on se, että meidän täytyy vahvistaa kehitysmaiden hallintoa. Mitä vähemmän organisoitu maa on, sitä heikommin se pystyy auttamaan näitä uhreja. Hyvän hallinnon avulla voidaan saada aikaan kehittävää, kestävää kehitystä. Ja vaikka tällä hetkellä uusia tapauksia on ainoastaan Kiinassa, Liberiassa ja Sierra Leoneissa, meillä täytyy kuitenkin olla edelleen valppaina ja toimia koordinoidusti kaikkien toimijoiden kanssa kehitysalalla ja näissä maissa, jotta voimme välttää uuden epidemian. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Sitten edustaja Noiser, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. tällainen rauha Ebolan ympärillä on hieman petollista. Sierra Leonen ja Kinean tilanne on epäselvä, eikä myöskään tiedetä, mitä seuraa siitä, että tervehtyy sairaudesta. Korsin mietinnössä tarkastellaan muitakin kuin välittömiä seuraamuksia. Se on hyvä asia ja pidämme varsin tärkeänä juuri tätä seikkaa. Kiitokset tästä Charles. On tärkeää, että terveydenhuoltojärjestelmiä näissä maissa parannetaan Liberiassa, Sierra Leonessa ja Kineassa. Ja on myöskin tärkeää, että huomioidaan muut yhtä lailla herkät maat. Pakolaiskriisi eh, osoittaa sen, että aivan liian myöhään on tartuttu näihin syihin, jotka pakolaisuuteen ovat johtaneet ja ylipäätään olisi kiinnitettävä huomiota siihen, miten parantaa hygienia- ja terveysoloja näissä maissa. Milloin opimme sen, että ennaltaehkäisy on paras tapa toteuttaa kehitysyhteistyötä? Tunisian vuoropuhelukvartetille meni eh, rauhan Nobelin palkinto tänä vuonna. Se on hyvä. Eh, eh, hoitohenkilökunta on joutunut pitkälti omalla hengellään maksamaan hyvästä hoidosta ja olisi varmasti ansainnut myöskin Nobelin palkinnon. Ja kiitokset todellakin vielä siitä, hyvä komissaari, että koordinoitte näitä kysymyksiä Euroopassa. Gerike, un minut Kiitos. Edustaja Kerkkä. Puhemies, hyvä komission jäsen. Mitä opimme pitkällä aikavälillä Ebola-kriisistä ja miten pystymme käyttämään näitä oppeja hyväksi tulevien kriisien torjunnassa? AKT-valtuuskunnassa olen käsitellyt tätä ainetta ja puhun, aihetta ja puhunut paljon myös afrikkalaisten kollegojen kanssa. Ja he ovat sitä mieltä, että jos nyt puhkeasi uusi pandemia, olisimme yhtä surkeasti valmistautuneita siihen kuin ennen Ebolaa. Meidän pitää yhdessä näiden valtioiden kanssa toimia, joita tämä ongelma koskee. Ja meidän on perustettava hätätilannekeskuksia ja varmistettava se, että meillä on vuorokauden aikana valmius reagoida. Meidän on estettävä myös se paha aivovuoto, jota kehitysmaista muualle suuntautuu. Siellä tarvitaan hyviä lääkäreitä ja heidän koulutustaan on tuettava. Tarvitsemme kattavaa terveydenhuoltoa myös maaseutualueilla ja meidän on otettava äidit mukaan tähän toimintaan, sillä jos äidit tietävät, kuinka tärkeää hygienia on, niin se vaikuttaa tuhat kertaa enemmän kuin eurooppalaisen kehitysaputyöntekijän vastaavat sanat. Kiitos ja sitten edustaja Sanchez puolitoista minuuttia. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies komission jäsen Kerens. Haluaisin onnitella teitä ja koko tiimiänne erinomaisesta työstä tämän mietinnön osalta. Ebola-kriisis, joka on surmannut lähes 11 000 henkeä, täytyy muistaa, että säästötoimet tappavat. Rakenteelliset ongelmat jotka liittyivät Maailmanpankin toimintaan 80-luvulla Afrikassa, on heikentänyt näiden maiden terveydenhuoltojärjestelmää ja ne ovat voimattomia tämän tyyppisen epidemian edessä. Yksityistämiset ja säästöt, joita on tehty Euroopassa, esimerkiksi Espanjassa, ovat myöskin heikentäneet terveydenhuoltojärjestelmää ja tämä johtaa sitten huonoon hallintoon Ebola-tapauksissa, kuten Teresa Romero, joka sai tartunnan, koska resursseja puuttui ja se oli ainoa syy. Lääketeollisuus hakee ainoastaan voittoja ja tut- ei tutki riittävästi köyhien tauteja. Ja meidän täytyy olla vaikka terveydenhuoltojärjestelmät ja on kiireellistä myöskin löytää vaihtoehtoja lääkekehitykselle. Näin pystymme toimimaan globaaleissa kriiseissä. Ja nämä 12 000 kuolletta toivottavasti muistuttavat mitä siitä, että näin ei saa enää tapahtua. Hoibu. Paljon kiitoksia. Ja edustaja Hoibuh, yksi minuutti. Oh. Kiitos. Me vihreät myöskin kiitämme tästä mietinnöstä. Ja todellakin on tärkeää, että opimme tulevaisuutta ajatellen tulevia kriisejä varten. Tämä ei varmastikaan viimeinen sellainen ollut. Olisi ollut hyvä, jos tässä olisi vaadittu joustavampaa lähestymistapaa, mitä tulee tekijänoikeuksiin, sillä Ebola-kriisi osoitti sen, että terveys on yhteistä pääomaa ja on erittäin tärkeää, että kehitysmaissa voidaan joustavasti hoitaa nämä kysymykset, kun katsotaan, miten terveydenhuoltokysymykset ja lääkkeiden saanti järjestetään. On tuettava tätä oikeutta ja mahdollisuutta myöskin hyödyntää TRIPS-sopimusta mahdollisimman hyvin. Ja on tärkeää, että e, epätasarvo sosiaalisesti saadaan hoidettua ja saadaan tällaiset yhteiset yleishyödylliset palvelut kaikkien saataville ja on voitava hyödyntää omia voimavaroja ja mahdollisesti kansainvälistä apua tämän toteuttamiseksi. Emmekä saa unohtaa tätä kriisiä, koska e, hitaasti vain nämä valtiot elpyvät tästä kaikesta koetusta. Edustaja Kiili, yksi minuutti. Mike. Mikrofoni. Kiitos. Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni kiitäkseni kansalaisjärjestöjä ja paikallisia organisaatioita, jotka tekivät uskomatonta työtä tämän kriisin aikana ja siitä, kuinka rohkeita ne olivat. Samalla haluan kuitenkin myös kritisoida tiedotusvälineitä siitä, miten sensaatiohakuisesti se, ne käyttivät tätä tilannetta hyväkseen. Esimerkiksi BBC World News kohteli Ebola-potilaita ikään kuin rikollisia ja käytti tätä kriisiä törkeästi hyväkseen. Tämänkaltaisissa tilanteissa me voimme tarttua ongelmiin katsomalla niiden syitä eikä pelkästään oireita. Ja tämänkaltaisessa pitkäaikaisissa kriiseissä voidaan saada aikaan tuloksia pyrkimällä vaikuttamaan kaikista köyhimpien kansakuntien köyhimpien ihmisten terveyteen. EUn toiminta Länsi-Afrikassa on riistänyt köyhimmiltä ihmisiltä elinkeinon ja tämä vaikeuttaa heidän toimintaedellytyksiään. Kauppasopimukset ovat keino, joilla voimme auttaa köyhimpiä ansaitsemaan elannon ja silloin tämän kaltaisia kriisejäkin voidaan torjua. Sitten äh, Schaffhauser yksi minuutti. Oh. Yes, you. Mes chers collègues. Euh, Hyvät kollegat, komission edustaja. Me emme pelkää pilkkaa. Muutenhan Euroopan parlamentti olisi hajonnut jo tänä iltana, eikä se nyt olisi mikään ikävä asia. Mutta me olemme kyllä pilkan kohteita. Ebola tappoi 11 000 ihmistä ja tähän vapautetaan 2 miljardia komissiosta. Mutta sitten taas malarian osalta vuosittain puoli miljoonaa uhria. Ja tästä ei paljon puhuta. Kuitenkin näitä lääkkeitä on olemassa, ne eivät ole kovin kalliita, ne ovat itse asiassa aika edullisia, mutta se ei meitä kiinnosta, meitä ei pelota. Ja kun katsotaan näitä vanhoja suosituksia, niin miten tämä Marshall suunnitelma toimii. Tuhat miljardia on annettu pankeille. Ja sitten meillä tämä Junckerin suunnitelma ja Afrikalle ei anneta yhtään mitään. Panie komisarzu. Hyvä e, puhemies, hyvä komissaari. Guinea, Liberia, Sierra Leone olivat maat, joihin tämä kriisi kohdistui kaikkein pahimmin. Ja tämä osoitti myöskin sen, kuinka vaikeaa on ollut toimia ja auttaa näitä maita. Näissä maissa ei välttämättä ole omia resursseja estää tämän tyyppisen epidemian leviämistä. Ja tästä seuraamukset ovat olleet todellakin pahat koko aluetta ajatellen. Kansainväliset järjestöt eh, kyllä onnistuivat eh, hoitamaan sairastuneita, mutta on erittäin tärkeää, että jonkinlainen yhteistyö- ja vuoropuhelufoorumi paikallistasojen kanssa saadaan aikaan ja on myöskin saatava aikaan luottamusta paikallistasolla, jotta ihmiset eivät pelkää hapea, hakea apua ja on myöskin taattava apu tarvitseville. On erittäin tärkeää, että investoidaan riittävästi terveydenhuoltoon, koska tällä tavalla saadaan parempaa kehitystä aikaan näissä maissa. Horisontti 2020 ja innovatiiviset lääkkeet aloite voi tässä tuoda oman kortensa kekoon. Kiitos ja sitten mä käyn yksi minuutti. Kiitos puhemies ja kiitos tästä mietinnöstä Görensille ja kiitos siitä erityisesti, että otatte huomioon terveydenhuoltotyöntekijät, jotka näissä maissa tekevät oikein hyvin hankalissa oloissa töitä. Suurin opinkappale tästä on se, että kun ei ole perusterveydenhuoltoa, niin silloin ei voida reagoida myöskään tällaisiin kriiseihin tehokkaasti. Kysymykseni kuuluu, mitä nyt tehdään sellaisten toimivien järjestelmien rakentamiseksi? Mitä on suunnitteilla ja onko tulossa muutoksia Euro, EUn ohjelmiin tulevaisuudessa, ottaen huomioon näitä Länsi-Afrikan maita. Rakennetaanko uusia klinikoita? Mitä tapahtuu työntekijöille, jotka ovat työskennelleet siellä? Ja mitä on tapahtunut niille vetomuksille, joita Brysselissä huhtikuussa tehtiin. Keskustelin erään Sierra Leonessa työskentelevän henkilön kanssa ja hän sanoi, että klinikoita ei pystytä pyörittämään, koska lääkäreitä ei ole. Ja Sierra Leone on maailman köyhimpiä maita ja hyvin pieni osa äideistä ja imettävistä äideistä saa terveydenhuoltoa ylipäänsä, joten Ebolan torjuntaakin tämä vaikuttaa. Me tarvitsemme uuden terveysohjelman, enkä ole aivan selvillä siitä, onko komissiolla ja jäsenvaltioilla sellaista, ja miten tätä työtä koordinoidaan. Me kaikki New Yorkissa vetosimme kansainvälisen hyvän terveydenhuollon puolesta, mutta se ei vielä riitä, vaan meidän täytyy tehdä jotakin myös näissä maissa ja haluaisin tietää, mitä komissio aikoo tehdä. Kiitos. Ja sitten edustaja Preda, yksi minuutti. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollegaani Görensiä tästä mietinnöstä. Tässä katsotaan, mitä nyt on opittu Ebola-kriisistä. Viikko sitten tapasin sieraleolaisen kansalaisjärjestön edustajan. He tekevät työtä koulutuksen parissa ja he haluavat nyt keskittyä ennaltaehkäisyyn, jotta voidaan välttää taudin leviäminen. Ja hän sanoi minulle yhden asian. Eli tämä kriisi nyt osoitti kaikki terveydenhuoltojärjestelmän heikkoudet kyseisissä maissa ja tämä osoitti myöskin, että meidän toimintamme oli riittämätöntä. Siksi meidän täytyy vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä kyseisissä maissa ja toimintamme pitää olla pitkäaikaista ja meidän on pidettävä myöskin rahoituslupauksemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten siirrytään menettelyyn ilman. Ei, minä sanoin, että sinisiä kortteja ei voi esittää. Nyt siis siirrytään puheen, äh, menettelyyn ilman puheenvuorolistaa. Ja minulla on kymmenen puheenvuoropyyntöä. Ja haluan antaa jokaiselle ryhmälle yhden puheenvuoron, yhteensä kuusi. Ensinnäkin Bushoi yksi minuutti. The 2014. Hyvä puhemies. Epidemia oli yksi suurimmista, joita olemme kokeneet 9000 kuolonuhria ja paljon hoitohenkilökuntaa sairastui myöskin. EU ja jäsenmaat ovat 1,2 euroa antaneet käyttöön ja myöskin rokotehankkeeseen ja tärkeää on hoitaa myöskin hallintopuoli mahdollisimman hyvin ja järjestää ähm, mobiilit ähm, järjestelmät tarvittaessa. On erittäin tärkeää myöskin pyrkiä parantaa paikan päällä mm, hoitojärjestelyjä. EU on osoittanut solidaarisuutta, mutta varmasti voisimme tehdä paljon enemmänkin, jotta jatkossa tällainen ei toistu. Sitten Kinichi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ebola-kriisin eh, monimuotoisuus, joka on ollut hyvin vakava Liberiassa, Sierra Leonessa. nämä ovat tärkeitä kysymyksiä EUlle ja meillä on suurta vastuuta kansainvälisesti, kun ajatellaan terveydenhuoltoalan apua meidän täytyy nähdä, millaisia rakenteellisia puutteita on koulutuksessa ja terveydenhuoltojärjestelmissä näissä maissa. Kriisin hallinnassa on ollut puutteita ja siksi tänäänkin on tärkeää, että EU sitoutuu kehitysapuun ja Afrikan maiden taloudelliseen auttamiseen. Mietinnössä on vaadittu, että meidän pitää uudistaa kehitysyhteistyörahastoa EU:ssa, jotta voidaan auttaa näitä kolmea maata – jos me emme tue rakenteellisesti näitä maita terveydenhuollon alalla ja perussosiaalipalvelujen alalta, silloin ei voida välttää sitä, että tulevaisuudessakin saattaa esiintyä tällaisia epidemioita. Dias, yksi minuutti. Kiitos. Vuodesta 2014 lähtien Sierra Leone, Guinea ja Mut Afrikan maat ovat kärsineet Ebolasta, mutta se ei ole ainoa asia, josta ne kärsivät, vaan siellä valitsee systeeminen kriisi. Yli 80 prosenttia väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä ja EUn vastaus Ebolan torjuntaan ei ollut nopea eikä tehokas. Lääkärit ilman rajoja ja punainen risti esimerkiksi oli olivat paljon paremmin valmistautuneita väestön auttamiseen paikan päällä. Tästä syystä on tärkeää hyödyntää tällaisten järjestöjen mahdollisuuksia yhä paremmin. Ja sama koskee myös tutkimusta, sillä tarvitsemme esimerkiksi lääkitystä ja rokotteita Ebola vastaan. Afrikan maiden velkoja pitää myös leikata niiden, jotka kärsivät Ebolasta, sillä niiden on voitava investoida terveydenhuoltoonsa sen sijaan, että ne maksavat velkojaan, sillä järjestelmät eivät yksinkertaisesti toimi. Kiitos puhemies. Jos mietitään, mitä Ebola-kriisistä voi oppia, niin on tärkeää, että tässä mietinnössä mainitaan IMFn ja Maailmanpankin ohjelmat, jotka ovat heikentäneet terveydenhuoltojärjestelmiä ja julkista hallintoa ylipäänsä näissä maissa, ja tämä on edistänyt epidemian etenemistä. On vaihdettava suuntaa ja tuettava julkisten terveydenhuoltojärjestelmien rakentamista sellaisten, jotka ovat jul- todellakin julkisia ja ilmaisia. On tuettava uusien lääkkeiden kehittämistä ja poistettava patenttien diktatuuri. On vaadittava puhdasta vettä ja sanitaatiota näihin maihin. Kaikki kansainvälinen apu on tervetullutta ja sitä tarvitaan mutta täytyy muistaa se, että Kuuba on lähettänyt enemmän lääkäreitä tuonne maahan kuin länsimaat yhteensä. Un minut. Monsieur le Président, mais d'abord je voudrais... Puhemies, aluksi haluaisin onnitella kollegaamme Görensiä tästä analyysistä ja näistä ehdotuksista. Näiden tietojen mukaan, joita olen saanut näistä maista, yksi tyttäristäni on töissä Gineassa, niin on vielä kaksi Ebola-tapausta punaisen ristin keskuksessa. Mutta voidaan kuitenkin huomata, että Euroopan unionin ja jäsenvaltiot ovat antaneet yli 1,9 miljardia euroa, mutta kuitenkaan terveydenhuoltojärjestelmiä ei ole kovin paljon parannettu. Ja komission jäsen, mitä tulee kehitysvaroihin, niin meillähän on takuu että rakennetaan sairaaloita, jotta voidaan seurata tätä tilannetta. Ja näitä varoja on sitten Euroopasta myönnetty kliinisiin tutkimuksiin. Ja mielestäni meidän pitäisi liittää ehtoja näihin rokotteisiin, eikä saa mitään patentteja enää niihin hakea. Ja mitään ei vielä ole lopullisesti voitettu. Sairaanhoitaja, joka oli saanut hoitoa, niin hän sitten uudelleen sairastui Ebolaan ja esimerkiksi spermassa on Ebola-viruksia vielä kuuden kuukauden jälkeen sen jälkeen, kun taudista on parantunut. Eli meidän täytyy löytää luottamusta terveydenhuoltojärjestelmien ja paikalla toimivien ihmisten välillä, koska muuten näissä maissa ei ole terveydenhuollolla tulevaisuutta. Médecins Sans Frontières, Samaritan's Purse, they and other NGOs tässä kansalaisjärjestöt ovat tehneet ruohonjuuritasolla hyvää työtä taistelussa tätä sairautta vastaan. Ja tämä kaikki ennen kuin poliitikot edes alkoivat asiasta puhua. Ja sitten kun toimittiin, toimittiin kuin hidastetussa filmissä. Sairaalat, äh, uudet rakennetut sairaalat, ähm, aikaa kului äh, paljon, ei onnistuttu muuttamaan olemassa olevia rakenteita rakennuksia sairaaloiksi, vaan ryhdyttiin rakentamaan uusia rakenteita ja kriisi vain paheni rakennushankkeen edetessä. EUn ja jäsenmaiden ja eh, maailmanmaat kaikkien tulisi ymmärtää, että seuraavalla kerralla on toimittava nopeasti hätätilanteissa. On opittava eh, järjestöiltä ja ihmisiltä, jotka uhraavat oman elämänsä auttaakseen muita ja kannattaa oppia ainakin se, että nopea toiminta ei ole vain halvempaa, vaan sillä tavalla saadaan ihmishenkiä pelastettu. Kiitoksia ja sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos puhemies. Kiitos paljon tästä antoisasta keskustelusta ja hedelmällisistä ehdotuksista Haluan vielä uudelleen todeta, että tämä Görensin mietintö korostaa niitä tärkeitä oppeja, mitä Ebola-kriisistä on saatavissa. Meillä on todellakin paljon opittavaa ja vielä kerran haluan kiittää Charles Görensiä hänen työstään. Haluan kuitenkin sanoa jotakin tähän Linda McAvanin puheenvuoroon. Olen aivan samaa mieltä yleiskattavuudesta ja tästä syystä olen jo tarttunut who ongelmaan. WHOta on yksinkertaisesti uudistettava – jotta voidaan toimia, kun Afrikassa tai muualla maailmassa tapahtuu vastaavia epidemioita. WHOn uudistaminen on kaikista tärkein väline seuraavaan epidemiaan varautumisessa. Komissio ja jäsenvaltiot tietenkin joutuvat yhdessä arvioimaan uudelleen terveydenhuoltoalan yhteistyötä erityisesti Afrikan maissa – Näen paikan päällä niitä ongelmia, joita näissä kolmessa maassa on. Ja ymmärsin, että opiksi ottaminen on kaikista tärkein asia kansainvälisen yhteisön tulevien toimien kannalta. Ja tietenkin meidän on tuettava niitä maita, jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa. Meidän on varmistettava terveydenhuollon kehittäminen ja, järje- ja luotava sellainen terveydenhuoltojärjestelmä, joka pystyy toimimaan ja on valmistautunut tuleviin tautiepidemioihin, sillä niitä tulee jatkossakin valitettavasti. Meidän on pystyttävä toimimaan ennakoivasti ja rakentavasti kumppanuussuhteissamme. Se on ainoa keino päästä tuloksiin. Kiitos puhemies ja kiitos vielä kerran Charles Görenille tästä työstä, jota olet tehnyt, sillä nyt meillä on hyvä pohja tulevaisuutta varten, kun voimme katsoa, että mitä meidän on opittava. Kiitoksia. Ja nyt edustaja Görens, olkaa hyvä. Puhemies, haluaisin kiittää ensin kaikkia kollegoita, jotka ovat puhuneet tästä mietinnöstä. Kiitoksia ystävällisistä sanoista. sekä teille että komission jäsenelle. Tämä aihe on erittäin tärkeä, koska kyse on elämästä ja kuolemasta – Eli meidän täytyy suhtautua tähän hyvin vakavasti. Kehitysyhteistyövaliokunnassa jo vuosikausia on korostettu, että meidän pitää antaa enemmän resursseja terveydenhuoltoalan kehitykseen kehitysmaissa. Ja me olemme aina muistuttaneet tästä sekä budjettikeskusteluissa että erityismietinnöissä tästä aiheesta. Eli aina olemme korostaneet, että meidän täytyy tehdä enemmän, jotta voimme edistää tutkimusta Afrikan maissa – jotta voidaan edistää kehitystä Afrikan maissa. Me emme voi kehittää toisia, vaan meidän täytyy antaa muille mahdollisuus kehittyä itse. Me olemme joka vaiheessa korostaneet hallinnon parantamista sekä globaalisti, kansainvälisesti, Euroopan tasolla ja myöskin Afrikassa. Meillähän on ollut tuloksia ja me olemme todenneet, että liian hitaasti on toimittu kansainvälisellä tasolla aluksi, erityisesti instituutioissa, mutta lopuksi asiat kuitenkin etenivät. Ja päätöslauselman ansiosta, josta äänestettiin syyskuussa 2014, se oli mielestäni kaikkien ajoikojen paras päätöslauselma täällä Euroopan parlamentissa, mitä tulee kehitysmaiden terveydenhuoltotilanteeseen. Joku kollega sanoi, että me olemme pilkan kohteita. Hän puhui Ebolasta ja malariasta, mutta ei kyse ole siitä, että pitää valita jompikumpi, vaan sekä että. Meidän täytyy hoitaa Ebola, meidän täytyy hoitaa myöskin malaria. Ei kyse ole tuberkuloisista tai AIDSista, vaan sekä tuberkuloisista että AIDSista. Meidän täytyy tarttua kaikkiin haasteisiin ja siksi me aina vaadimme, että ainakin 20 prosenttia julkisesta kehitystuesta myönnetään terveydenhuoltoalalle. Eli tämä sille kollegolle, joka piti meitä pilkan kohteena. Ja lopuksi vielä meidän täytyy edelleen olla valppaina, ja Rivasi totesi tämän. Tämä on pelottava virus, se tulee esiin eri muodoissa ja se leviää eri tavoilla. Eli tämä työ ei ole loppunut ja sitä suuremmalla syyllä meidän täytyy olla valppaina. Ja nyt kun on opittu tästä kriisistä, niin olin luottavaisempi sen suhteen, että tämän vuoden loppuun mennessä tilanne on täysin erilainen kuin viime vuonna. Ja muistuttaisin vielä lopuksi, että mietinnössä korostetaan myöskin sitä, kuka on vastuussa tutkimuksesta ja kehityksestä, kun kyse on uusista lääkkeistä. Markkinoilla on tärkeä rooli, mutta me emme voi jättää markkinoita yksin. Samoin tänä liberaalina minä kannatan markkinataloutta, mutta on myöskin aloja, joilla politiikan pitää kantaa vastuunsa. Ja toivottavasti ympäristövaliokunta ja kehitysyhteistyövaliokunta yhdessä voivat panna käyntiin prosessin, jossa haetaan vastauksia näihin vaikeisiin kysymyksiin. Tämä oli, tässä oli vähän liikaa asioita tähän mietintöön ja siksi pyytäisimme, että tähän asiaan liittyvät valiokunnat Euroopan parlamentissa käsittelisivät näitä äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Kiitoksia. Tämä keskustelu on päättynyt.